Thank you. Kiitoksia. Euroopan parlamentissa on erilaisia poliittisia näkemyksiä ja kaikilla poliittisilla näkemyksillä on oikeus tulla esille, kun haemme yhteisiä ratkaisuja. Ei kukaan voi sanoa, että joku poliittinen näkemys ei ole oikea. Haluaisin kuitenkin kiittää jäseniä kysymyksistä ja komission jäsenehdokkaasta vastauksista. Ja nyt sitten Moskovici, voitte vielä pitää lyhyen, korkeintaan viiden minuutin loppupuheenvuoron ennen kuin kokous päättyy. President, mesdames et messieurs les députés, merci d'abord de ces... Kiitoksia. Kiitos tästä ajatusten vaihdosta. Se on ollut hyvin suorapuheista ja rehellistä. Se on ollut varsin vaativaa. Tässä on kunnioitettu meidän välillämme vallitsevia eriä, eri, erimielisyyksiä ja kiitän tässä myös tulkkeja. Minusta tätä mielipiteiden vaihtoa on käyty hyvin suorasanaisesti ja rehellisesti. Minä vakuutan edelleen, että toimin täällä vilpittömästi eurooppalaisena. Olen valmis ottamaan vastaan tämän suuren vastuun, jota minulle on tässä suunniteltu. Haluaisin puhua teille vielä niistä vakaumuksista, joita minä olen osoittanut muun muassa työskennellessäni yhteistyössä teidän kanssanne. Euroopan komission jäsenenä pyrkisin toimimaan mahdollisimman puolueettomasti ja objektiivisesti eurooppalaisen edun hyväksi. Euroopan unioni on malli. Siinä on kyse hengestä ja sen täytyy päteä myös talouspolitiikkaan ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Haluaisin, että tämä henki ilmenisi eurooppalaisessa politiikassa, eurooppalaisessa vauraudessa. Ja tämä olisi ainoa tavoitteeni. Euroopan komission jäsenenä haluaisin esiintyä edessänne Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin valitsemana komission jäsenenä haluaisin edistää kasvua, edistää investointeja, luoda työpaikkoja, taistella epätasa-arvoa vastaan, taistella veropetoksia, veronkiertoa vastaan, edistää voimuutta, läpinäkyvyyttä, edistää automaattista tietojen vaihtoa ja tulliasioissa haluaisin edistää globalisaatiota. Nämä ovat Jean-Claude Junckerin prioriteetteja. Nämä ovat ja olisivat myös minun prioriteettejani Euroopan komission jäsenenä. Tämä uusi organisaatio, josta Juncker on puhunut, se on etu. Se ei luo minkälaisia valvontarooleja tai hierarkiaa tai minkälaista holhousta. Se on puheenjohtajan uusi ajatus jossa varapuheenjohtajilla on horisontaalinen rooli, mutta me toimimme yhteistyössä kollegiaalisesti ja näin toimisin myös varapuheenjohtajien kanssa. Meillä olisi kaksi varapuheenjohtajaa, joiden kanssa minä tekisin läheistä yhteistyötä, Valdis Dombrovskis ja Jyrki Katainen. Ja haluan tässä todella selkeäsanaisesti todeta, että me kolme emme olisi minkälaisessa kilpailuasemassa, minkälaisessa byrokraattisessa kilpailussa keskenämme, me tekisimme yhteistyötä näiden asioiden yli täytyy päästä. Jos ei päästä, silloin energiaa hukkaan, aikaa hukkaan, resursseja hukkaan. Meillä on valtavasti työtä tehtävämme ja tehtävänämme ja tällaiseen ei ole aikaa. Näin voimme saada aikaan tuloksia, joista olen täällä puhunut. Me olemme joukkue, tiimi, jolla on sama yksi yhteinen tavoite, samat sitoumukset, samat tavoitteet ja tiedän, että varapuheenjohtajaehdokkaat jakavat nämä tavoitteet kanssani. Haluaisin tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja erityisesti tämän valiokunnan kanssa. Tässä ei ole kyse mistään olosuhteista. Tämä on hyvin tärkeä valiokunta 20 vuotta sitten olin ensimmäistä kertaa täällä Euroopan parlamentissa ja olen hankkinut täältä paljon kokemusta. Olen itse kasvanut täällä ihmisenä, olen muuttunut, mutta nyt te edustatte Euroopan kansaa täällä, kuten minä edustin aiemmin. Me haluamme kaikki ajaa Euroopan yhteistä etua, edistää demokratiaa. Ja tämä antaa komissiolle ja parlamentille yhteisen tavoitteen, yhteisen mahdollisuuden käydä näitä haasteita päin, joita meillä on vastasin teidän kysymyksiinne. Ne olivat ajoittain hyvin vaikeita, mutta pyrin vastaamaan mahdollisimman rehellisesti ja vilpittömästi. Olen valmis käymään vuoropuhelua, valmis toimimaan yhteistyössä teidän kanssanne tulosten aikaansaamisesti. Ne tulokset ovat sellaisia, joita me, sinä, minä, me kaikki tarvitsemme. Hyvät naisten herrat, hyvät edustajat, hyvä puheenjohtaja, Euroopan komission jäseneksi pääsiminen on kunniatehtävä minulle. Se olisi eurooppalaisen poliitikon urani huippu ja se olisi ennen kaikkea vastuu, vastuullinen paikka. Otan sen hyvin, hyvin vakavasti syvällä vakaumuksella, koska näiden vaikeiden tehtävien hoitaminen vaatii valtavaa vastuullisuutta. Mutta toisin tämän tehtävään kaiken kokemukseni, kaiken, kaiken voimani ja vahvuuteni, jota olen urallani hankkinut. Kiitoksia, että kuuntelitte nämä kolme tuntia. Kiitos. I would like to thank you. Haluaisin kiittää teitä, komission jäsenehdokas, sitä että olitte tänään paikalla kuulemisessa ja innokkuudestanne käydä intensiivistä ja hedelmällistä keskustelua. Kiitoksia. Ja nyt sääntöjen mukaisesti koordinaattorien kokous pidetään suljetuin ovin yhdestä puoli kolmeen tänään. Kokous päättyy.